members present at the New York summit as well as a very large... Yes, <clears throat> läsnä New Yorkin huippukokouksessa ja myös neuvostosta ja komissiosta tulee laaja delegaatio. Sippel ensiksi. Thank you very much and thank you for giving... Kiitoksia tästä lyhyestä katsauksesta. On tärkeää puhua uudelleensijoittamisesta ja kotouttamisesta ja siitä, miten voidaan vahvistaa uudelleensijoittamista tällä alueella. Ja tuen ajatusta siitä, että sen lisäksi, että köyhemmät maat kantavat vastuunsa, niin tässä on myöskin poliittista ja humanitaarista vastuuta EU:ssa. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä muille, jotta esimerkiksi Yhdysvallat sitten voisi ottaa enemmän pakolaisia. En nyt mene yksityiskohtiin, minun poliittiselle ryhmälleni on aivan selvää, että me tuemme kotouttamista ja uudelleen sijoittamisia, mutta tällä hetkellä keskustelu ei ole helppoa. Usein keskustelu on aika hysteeristä näistä asioista. Eli me pystymme tekemään enemmän, yhteiskunta voi tehdä enemmän, mutta haluaisin kysyä teiltä, Olisiko teillä jotain neuvoja sen suhteen, millä tavalla voimme parantaa toimintaamme, jotta voimme levittää tätä tietoa? Ei ole pelkästään tarpeen tehdä enemmän, mitä tulee haavoittuvassa asemassa olevien suojelemiseen, vaan myöskin pitää löytää parempi tasapaino, kun ajatellaan kuinka paljon negatiivisia viestejä liittyy tähän asiaan. Carlos. Thank you so much. Thank you for sharing. Kiitoksia näistä kokemuksista ja siitä, mitä kerroitte. Euroopan unioni ja monet jäsenvaltiot eivät ole pystyneet hoitamaan pakolaisvirtoja. Eli yhtäältä ei ole pystytty hoitamaan humanitaarista kriisiä, joka nyt on käynnissä Välimeren alueella mutta myöskään emme ole pystyneet puuttumaan näihin perussyihin. Käsittääkseni siitä, mitä sanoitte, te uskotte, että uudelleen sijoittaminen on turvallisin tapa ottaa pakolaisia vastaan. Ja hiljattain sanoitte, että Euroopan pitäisi ottaa vastaan yli 500 000 pakolasta viiden vuoden aikana. Eikö tämä ole aika konservatiivinen arvio? Kiitos. Carlos and Malin Bjork, please. Malin. Thank you and... Uh... Kiitos. Kiitos, herra Milman, että tulitte tänne. Ja kiitokset työstänne tällä alueella. Kun käytämme Euroopan politiikkaa, meidän täytyy käyttää sellaisten toimijoiden puolen kuin te ja on CHR, jotta tekisimme asiat oikein. Kiitos, että jätte mielipiteenne. On tärkeää, kuten totesitte, ei, että hyvin järjestetty uudellisetumisjärjestelmä ei vie hävitä tai syrjäyttää turvapaikanhakijoita, mutta se mahdollistaa paremman vastuunkannon maailman pakolaistilanteesta. Ja sitä Eurooppa kovasti tarvitsee. Ihmisen suojella täytyy antaa myönteinen kehys. Tällä uudelleen sijoittaminen antaa meille mahdollisuuden esittää uudessa valossa sen, mitä Eurooppa voi tehdä. Miten se voi toimia enemmän yhteistyössä. Enkä yksityiskohtiin, en puhu yksityiskohtiin joukkoon niistä, jotka otit esille, koska meillä on mahdollisuus puhua komissaarin kanssa kohta, mutta puhutte integraatioprosessista ja uudelleen sijoittaminen mahdollistaa integraatiota. Ja tämä, tämä spontaanit saapuvat ja antavat mahdollisuuden myös oppia asioita, mutta meillä on mahdollisuus oppia Euroopan tasolla. Joten jos te haluaisitte selittää tuosta hieman lisää ystävällisesti. Ja sitten, miten te organisoitte äh, uudelleen sijoittamisen Yhdysvalloissa ja järjestä sen? Ja seuraava puhuja, Maitte. Kiitoksia. Kiitoksia Miliband tästä selkeydestä esityksessänne ja siitä, että annoitte meille hyödyllisiä tietoja. Meillä on tuhansia kirjoitettuja sivuja, miljoonia ja tuhansia työtunteja täällä parlamentissa, jotka ovat menneet hukkaan. Meillä on ollut täällä paljon ongelmia neuvoston kanssa, kun olemme yrittäneet soveltaa kaikkea, mitä on tehty viimeisen 20 kuukauden aikana. Nämä asiat, joista puhuitte, ovat tärkeitä ja on turvallisia käytäviä henkilöille, jotka haluavat paeta tällaisia tapahtumia, jotka tarvitsevat kansainvälistä tukea. Ja todellakin olemme nyt nähneet näissä järjestelykeskuksissa, joihin näitä ihmisiä tulee. Siellä on esimerkiksi alaikäisiä ilman huoltajaa. He ovat joutuneet kärsimään tällä matkalla. Se jättää kyllä jälkensä. Jos tämä voitaisiin välttää se, että he esimerkiksi hukkuvat välimeren, niin silloin tekisimme tämän työn paremmin. Eli kaksi konkreettista asiaa. Ensinnäkin mehän tiedämme, että henkilöt, jotka hakevat esimerkiksi Italiasta tai Kreikasta turvapaikkaa, niin heidän tilanteensa on käytännössä mahdoton. Te puhuitte työstä alkuperämaissa ja Voitko kertoa vähän näistä humanitaarisista viisumeista? Eli mikä on tehokkain tapa mielestänne saada aikaan menettely, joka todellakin toimisi? Ja kiitoksia tekemästänne työstä. Thank you very much. Kiitos. Sara Past. Tack så mycket. <clears throat> Jag skulle vilja... Kiitos. Minä kuulisin mielelläni enemmän siitä, Miten teette konkreettista kotouttamistyötä esimerkiksi Libanonissa? Ja toinen kysymys, joka koskee aikaisempaa sotaa, Balkanin sotaa. Romanit kärsivät siitä paljon ja romanit asetettiin Saksaan, Italiaan ja muualle. Ja nyt heidät lähetetään takaisin sen jälkeen, kun ovat olleet noin parikymmentä vuotta jo näissä maissa – monet ovat sitten valtiottomia. Työstättekö näitä kysymyksiä? Kyse on vaikka lapsista, jotka ovat syntyneitä Saksassa, eivät puhu muuta kieltä kuin Saksaa, ja nyt heidät lähetetään väkisin takaisin. Italiassa on nyt aikuisia, jotka ovat lähteneet lapsena, eikä heillä ole kansalaisuutta, eikä heillä ole mahdollisuutta passiin tai koulunkäyntiin tai muuhun. Teettekö tällaista työtä pitkistä prosesseista? Tässä puhutaan. Thank you. And... Kiitos Cecil. Grazie. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Olemme pyrkineet tekemään Euroopan tasolla ohjelmia, jotka liittyvät uudelleen sijoittamiseen ja sisäisiin siirtoihinkin, mutta tuloksia ei vielä ole saatu. Ja kuten tiedätte, viime aikoina nämä saapumiset ovat taas lisääntyneet Italiassa. Eli tällä hetkellä saapujen määrä ylittää ennusteet ja on kiinnittävä huomiota lähtömaihin. Ja sitten alaikäisiä tulee nyt paljon enemmän ilman huoltajia Eurooppaan. Ja hyvin usein, kun puhutaan näistä ohjelmista, sekä sisäisten siirtojen että uudelleen sijoittamisen osalta, niin meidän pitäisi kiinnittää erityishuomiota näihin alaikäisiin. Millaisia takeita saadaan näistä maista, jotka ovat vastaan näitä alaikäisiä, ja millä tavalla nämä nuoret sijoitetaan näihin vastaanotto-ohjelmiin. Sitten humanitaariset käytävät. Miten olette mukana tässä? Ainoa käytävä, joka on toteutunut Italiassa, oli kansalaisyhteisön järjestämä. Eli humanitaarinen käytävä, joka on käytössä ja josta äänestettiin täällä Euroopan parlamentissa – koska tavoitteena oli puhua myöskin humanitaarisista viisumeista. Eli millä tavalla tämä sopii yhteen näihin muihin ohjelmiin, koska muut maat ehkä haluavat sitten noudattaa tämän pilottihankkeen esimerkkiä. Thank you. And Mrs. Kenge's report mentioned... Kengin mietinnössä mainittiin myös uudelleen sijoittavan Weinberg. Weinberg. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos David, että tulit tänne. sen aluksi, että uudelleen sijoittaminen on mielestäni ja minun puolen nimestä erittäin tärkeää. Siitä minä taas pidän, että pitäisi pakottaa jäsenvaltioita. Suositteita, suosituksia voisi antaa, että otetaan kiitiöpakolaisia. Me suosittelemme sitä ja me näemme. Vain puolet jäsenvaltioista tekevät tätä. ehkä suosituksia, mutta ei mitään pakottamista, mutta olen ylpeä, että Ruotsi kantaa vastuunsa. David sanoi, että on surullista, että Iso-Britannia jättää EUn. En ole ollenkaan samaa mieltä. Se on tämän ylikansallisen rakennelman alun loppu. Minä kannatan myös Svetsit ja Ruotsin poistumista. Sanoit myös, jos Persialainen maat ovat mukana. Jos nämä ovat maan rikka, maailman rikkaampia maita, mutta ne taas vastaan nolla pakolaista. Mitä te sille teette? Tämä kysymys esittäisi. Hey colleagues, anyone else? Kollegat, haluatko joku muu puheenvuoro? Anna Gomes. Thank you. I'd like to ask you. Kiitoksia. Miten arvioitte sen tavan, jolla EU-Turkki-sopimusta, siis tämä ikään kuin markkinasopimus, miten se toimii? Ihmisiähän on karkotettu ilman, että he ovat pystyneet hakemaan turvapaikkaa tai että jäsenmaat olisivat heitä kuulleet. Ja mitä mieltä, kun tässä on tämä luettelo maista, jotka yhdistetään maahanmuuttoon ja kestävään kehitykseen Lavaletan kartumin prosessissa. Ja Etiopia on tässä listan kärjessä. Sehän saa jo paljon kehitystukea EUlta ja siellä on hallinto, joka tappaa ihmisiä ja tuottaa valtavasti näitä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Siis mikä tässä nyt on niin logiikka, mikä on IRCn kanta? Siis. Kiitos. Se se koska sanoa. Ää, äh, haluatko joku muu puhua? Aina sitä tulee ongelmia, mutta sellaista demokratiaa on. David. Interesting. Äh, Kiitos oikein paljon. Loistavia, kiinnostavia kysymyksiä, jotka ottavat esiin hankalimpia kysymyksiä, joita teillä on edessä lainsäädäntöprosessissa. Pyrin käymään nämä läpi jonkinlaisessa järjestyksessä. Edustaja Kallion kysymys ensin. Minua on syytetty monesta asiasta, mutta ei yleensä siitä, että olisin konservatiivinen. No, minusta tuntuu, että EU pohti, onko 108 000 liian varovainen, realistinen se on. 9000 vuodesta YK mukaan ja sitten siirrytään siitä 108 niin kyllä tässä on ihan merkittävistä muutoksista kyse. 108 000 voisi olla minimi, mutta jos ajatellaan 1,8 miljoonan YK lukua, jos 500 000 ottaisi EU viiden vuoden aikana, niin tuo on ihan realistinen pohja. Ja sitten haastetaan Yhdysvallat vastaamaan tähän, eli tiettyä symmetriaa löytyy tuon ajattelun takaa. Mutta minä haluaisin esittää, että tämä on realistinen arvio, koska ymmärrämme, että nyt yritetään teillä luoda jotain uutta. Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy Persianlähden valtioiden rooliin. Kansainväliset luvut osoittavat nollaa siitä, mitä pakolaisia on otettu vastaan, koska nämä maat eivät ole allekirjoittanut Geneven tai muiden pakolaissopimuksia. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö monia syyrialaisia olisi vaikka Saudi-Arabiassa. Meidän argumenttimme on se, että näiden maiden tulisi allekirjoittaa nopeasti kansainväliset sopimukset, tulla niihin mukaan ja meidän pitäisi vaatia edelleen, että vaikka syyrialaisten lukumäärä on merkittävä. Kaikki eivät, ovat, siellä, ovat siellä siirtolaisina, ei pakolaisina, mutta pakolaisiakin pitäisi ottaa. Ja sitten parissa kysymyksessä tuli esiin tämä pakolaisen määritelmä ja pakolaisen järjestelmä. 51 lähdettiin liikkeelle, 67 pöytäkirja loi kansainvälistä lainsäädäntöä – velvollisuutta, jota valtioilla on näiden pakolaisten suuntaan. Näistä vaik- oikeuksista on vaikea pitää kiinni. Siksi on katsottava erikseen niitä, jotka pakenevat henkensä edestä, jotka, niitä, jotka pakenevat löytääkseen paremman elämän. Eivät he ole pahoja ihmisiä myöskään, mutta nämä ryhmät voidaan pitää erillään. Kun minulta kysyttiin, mikä olisi tehokkain tapa – tehdä lähtömaissa työtä, niin EASON raportti, johon viittasitte, liittyi Kreikassa oleviin turvapaikanhakijoihin ja siihen, miten hakemuksia käsitellään tai ei käsitellä. En koskaan arvannut, että IRCn työntekijöitä tulisi Eurooppaan, mutta nyt ollaan humanitaarista apua antamassa. Ja meillä on hyvin täsmällisiä ehdotuksia siitä, että tarvitaan lisää tulkia, lisää asiantuntijoita – jotta tämä rekisteröintiprosessi saataisiin nopeasti hoidettua. Tehokkain toimi lähtömaassa. Tästä on paljon kokemusta. UNHCR rekisteröi nämä siirtolaiset. Viittasi siihen, että uusi Kanadan hallitus lupasi ottaa 25 000 syyrialaista pakolaista vuodessa. Näin tehtiin yhdeksässä kuukaudessa. He valitsivat ryhmästä, jonka UNHCR loi. Eli kyllä tällainen järjestelmä on olemassa. En usko, että siinä on nyt mitään pullonkaulaa järjestelmässä. Minulta kysyttiin, onko meillä valtiottomille erityisiä ohjelmia. Ei ole. Valitettavasti en voi sen enempää raportoida tuosta aiheesta. Yksin kulkevat alaikäiset. Heidän tilanteesta ja sen kysyi Tämä on nykyhetken skandaali mielestämme. Kaleen tilanteesta hän on keskustettu niin paljon 900 lasta. 500 on ilmeisesti luvattu pääsy yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta heitä ei ole kuitenkaan, he eivät vielä ole päässeet sinne. Tällaisissa tilanteissa on hyvin tärkeää huolehtia eurooppalaisista arvoista – Mä taidan päästä viimeiseen seikkaan, jonka halusin sanoa. Tämä liittyy ensimmäiseen kysymykseen, jonka edustaja Sippele esitti. Se liittyy tähän politiikkaan enemmän. Jos parempaa politiikkaa osaisin tehdä, niin ehkä olisi tässä tehtävässäni, jota hoidan tällä hetkellä. Joten en ole ihan varma, olenko nyt ihan paras neuvomaan sitä, miten poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, mutta tämä liittyy myöskin Maalin Björkin kysymykseen siitä, miten tämän nyt, tälle luodaan nyt myönteiset puitteet. Pari käytännön seikkaa. Pakolainen itse voi antaa todistuksensa kautta ihan tärkeintä materiaalia. Teidän pitäisi kansanedustajina, minun kansalaisjärjestön edustajalle antaa ääni näille pakolaisille, kaikkein voimakkaan ääni tulee pakolaisilta, jotka ovat paineet henkensä edestä. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun me teemme me kautta maailman Euroopassa. Ja sitten eilen esittämäni seikka, joka tulee Yhdysvaltain kokemuksestamme. 36 valtiota. Maakuvernääriä, jotka sanovat, että he eivät halua, että syyrialaisten sallitaan tulevan heidän osavaltioihinsa. Tämä on kiistanalainen kysymys. Kaikkein tiukammat poliittiset kannat tulevat usein kaupungin johtajilta, usein jotka tulevat tällaisista osavaltioista. Teksasissa esimerkiksi Houstonin ja Dallasin kaupunginjohtajat ovat puhuneet tiukasti sen puolesta, että kaupungit ovat riippuvaisia siitä, että saadaan maahanmuuttajia myös Syyriasta. Lopuksi vähän laajemmin ajatellen, jos Euroopan unioni hoitaa ainoastaan pakolaiskriisin oireita, niin se ei auta. Nyt on puututtava ongelmiin, jotka ovat näiden oireiden takana. Erikin konfliktien syyt ovat erilaiset. Afganistan on erilainen kuin Somalian tilanne, samoin kuin Syyrian tilanne. Mutta puolustaisin kyllä sitä ajatusta, että sen lisäksi, että käsitellään ongelmia, jotka saa loppuvat Euroopan rannikoille. Pitäisi olla yhteydessä Turkin, Jordanian ja Libanonin kantaisten maiden kanssa, että voidaan vastata kunnolla näihin haasteisiin. Turkin sopimukseen kantamme olisi se, että Turkien tehokas puuttuminen salakuljettamiseen on eduksi pakolaisille ja Euroopalle. Toisaalta maksamme hinnan siitä, että viiden, kuuden vuoden ajan Turkki ja Eurooppa ovat puhuneet toistensa ohitse, jos ollenkaan. Ja jos ajatellaan uudelleen sijoittamista, ajatellaan, että pitäisi vaihtaa pakolaiset sellaisiin, jotka ovat, on lähetetty takaisin. Se ei ole ainoa tapa, mutta humanitaarinen tilanne – pitää hoitaa 2,7 tai ainakin yli 2 miljoonaa pakolaista viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Tämä on tärkeä osa koko tätä vastausta. Tämä on aika pitkä vastaus ensimmäiseen kysymykseen, eli pitää hoitaa oireita, mutta myöskin puuttua sinne alkulähteelle. Se on ainoa tehokas vastaus tähän kriisiin. Kiitos. Thank you very much, David. That applause. Kiitos. David. No. Aplodit täytyy kontekstoida. Se oli valokuntamme mittapuulla arvostuksen osoitus. Kiitos kysymyksestä. Heti tämän jälkeen me keskustelemme EUn uudelleen sijoittamisjärjestelmää ja teidän panoksenne on auttanut meidän työtämme. Ja vierailut New Yorkiin ja Jordanian ja Libanonin delegaatiot tapaan taata tiiminne teidät todestaan. Uskon, että meillä on hyvät suhteet ICR ja se tulee toimimaan tietolähteenä meidän työssämme uudelleen parissa. Pidän tästä yhteistyöstä. Ja kiitoksia, että annatte meille aikaanne. Uskon, että jäsenet nauttivat siitä myös. Kiitos. Colleagues, we uh, now move on to point four of the agenda. Nyt esityslistan kohta neljä unionin uudelleen sijoittamisohjelma komission puheenvuoro. Ja edellisen puheenvuoron taustalla komissio esittää ehdotuksensa uuden sijoittamisjärjestelmästä EU 51214 asetuksen, joka on osa toista yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuspakettia. Tämän ehdotuksen myötä komissio aikoo luoda harmonisoidumman, pysyvämmän, strukturoidumman uudelleensijoittamisjärjestelmän EU-ssa. Muistatte, että 2009 komissio halusi uudelleensijoittamisjärjestelmää ja julkaisi ohjelmistaan varten suuntanevat tiedonannossa 2015 komission suostusten jälkeen uudelleensijoittamisjärjestelmäksi Heinäkuussa 15 neuvosto hyväksyi ää, selvästi ää, suojelua tarvitsevien henkilöiden sijoittamispäätöksen, mutta näistä yli 20 000 ihmisestä vain 2000 ihmistä on vain vasta uudelleen sijoitettu. Emme ole vielä edes vuoden jälkeen puolessa välissä tavoitetta. Emmekö, jos ajatellaan Euroopan panosta, maailman tarpeisiin. Ja tämä uudelleen sijoittamisjärjestelmä on tavoite. Olemme ottanut keskustelua tästä valiokunnassamme viime viikolla tuota, työskentelemisessä asian parissa, jotta tämä tervetulleeksi komission esittelemään ensimmäistä unionin uuden sijoittamisohjelmaa. Herra ja pyydän puhumaan ja esittelemään järjestelmää. Ja sen jälkeen esittelijämme Malin Björk puhuu. Herra Nilsen, puheenvuoro on teidän. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. On hienoa, että voin esitellä tätä ehdotusta teille. Eli tällöin uudelleen sijoittamisohjelma olisi rakenteellinen osa turvapaikkapolitiikkaa Euroopassa. Konkreettisista tavoitteista niitä on ehdotuksessa kolme. Ensinnäkin pitää antaa oikeudellisia mahdollisuuksia tulla Eurooppaan, jos tarvitsee kansallista suojelua. Toiseksi pitää vähentää laitonta maahanmuuttoa huomattavasti. Ja kolmanneksi pitää mahdollistaa se, että EU on mukana kansainvälisissä hankkeissa, eli että voidaan toimia yhteistyössä esimerkiksi yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Tähän ehdotukseen liittyy kaksi elementtiä. Ensinnäkin sopimusvuotuisesta uudelleensijoittamisohjelmasta EU-ssa. Siellä puhuttaisiin näistä kokonaislukemista, jotka jäsenvaltiot ottavat alueelle tulevina vuosina, ja sitten miten nämä ihmiset jaetaan eri jäsenvaltioihin. Ja sitten maantieteelliset prioriteetit, eli mistä maista, miltä alueilta otetaan näitä ihmisiä tämän ohjelman puitteissa. Ja sitten olisi yksi tai useampi uudelleen sijoittamissuunnitelma, jossa keskitytään johonkin tiettyyn maahan tai alueeseen tai väestönryhmään ja sitten yksityiskohtaisemmin selitetään, miten käytännössä toimitaan tiettyissä suunnitelmissa. No miten sitten näitä valmistellaan? Edeltävänä vuonna käynnistetään kuulemiset korkealla tasolla. Mukana olisi Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot, UNHCR ja IOM. Ja sitten siellä komiteassa keskustellaan, mitä EUn pitäisi tehdä seuraavana vuonna uudelleen sijoittamiskysymyksissä. Eli mikä on lukumäärän suhteen tavoite, miten resursseja kohdennetaan. Ja sitten komiteakeskusteluiden jälkeen komissio ehdottaa, että hyväksytään neuvoston täytäntöönpanopäätös, jossa löydään lukkoon nämä lukemat seuraaviksi vuosiksi ja sitten maantieteelliset prioriteetit. Olemme tässä korostaneet sitä, että meillä on täytäntöönpano säädösneuvostosta, koska kun kyse on näistä kokonaisluvuista, niin on silloin ihan perusteltua, että käytetään tällaista välinettä eikä komission päätöstä. Ja neuvoston täytäntöönpanopäätös sitten sisältää tämän suunnitelman, eli prioriteetit, lukumäärät, ja sitten komissio, kun se ehdottaa tätä suunnitelmaa, niin mekin teemme sitten ehdotuksen seuraavan vuoden budjettiin normaalissa budjettimenettelyssä. Ja siinä katsotaan sitten, kuinka paljon resursseja tarvitaan, jotta pystytään rahoittamaan ottamaan seuraavan vuoden pakolaisten lukumäärä huomioon ottaen. Eli sitten viimeinen vaihe on se, että komissio hyväksyy yhden tai useamman täytäntöönpanopäätöksen, jossa erikseen on mainittu kaikki hankkeet, joissa suunnitelmaa pannaan täytäntöön, eli niitä voi olla yksi tai useampi. Voidaan sopia esimerkiksi, että EU keskittyy ainoastaan yhdestä maasta tuleviin pakolaisiin jonain tiettynä vuonna. Tai sitten voidaan sopia, että EU jakautuu vaikka kolmeen maahan, eli kolme uudelleensijoittamisohjelmaa hyväksyttäisiin. Eli tämä voidaan jättää avoimeksi, eli voidaan sitten ottaa huomioon prioriteetit ja vallalla olevat olosuhteet kunakin vuonna. Ja kun näitä suunnitelmia sitten laaditaan, niin on useita tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon. Esimerkiksi kuinka paljon ihmisiä tarvitsee kansainvälistä tukea jollain tietyllä alueella tai jossain maassa. Ja tässä täytyy korostaa myöskin sitä, että tässä mennään hiukan pidemmälle kuin mikä on uudelleen sijoittamisen perinteinen määritelmä. Eli tämä kattaa myöskin nämä sisäisesti siirretyt ihmiset, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Eli ei välttämättä pelkästään ihmisiä, jotka on siirretty toiseen maahan. Ja myöskin täytyy katsoa sitten täydentävyyttä muiden hankkeiden kanssa, joita on käynnissä kyseisessä maassa. Ja sitten mitä toimia muut maat, esimerkiksi Yhdysvallat, ovat ryhtyneet toteuttamaan. Ja sitten katsomme EUn suhteita, yhteistyötä kolmannen maan kanssa. Myöskin katsotaan, miten kolmas maa on pyrkinyt vähentämään maahanmuuttovirtoja Eurooppaan ja miten se on rakentanut omaa turvapaikkajärjestelmäänsä. Ja kuten sanoin, nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Se ei tarkoita, että tällaiset tekijät on pakko ottaa osaksi kutakin uudelleen syyttämishanketta tai ohjelmaa. Niin voidaan tehdä, ne täytyy arvioida sitten tapauskohtaisesti, kun laaditaan näitä suunnitelmia. Sitten vielä pari asiaa. Ehdotuksessa myöskin on selkeämmät säännöt yhteisille toimille, yhteisille toimille ja yhteisille kriteereille. Eli päätökset, joita kukin jäsenvaltio sitten tekee jonkun ehdokkaan osalta, mitä kriteereitä, mitä menettelyitä sovelletaan, mikä on tulos päätöksestä ja mikä status annetaan kyseiselle henkilölle tämä on sitten ensimmäinen kerta, kun meillä olisi selkeät kriteerit ja menettelyt kirjattu EU-lainsäädäntöön, eli kaikissa jäsenvaltioissa toimitaan samalla maalla, vaikkakin jokainen maa on sitten vastuussa omista päätöksistään. Sitten on kahden tyyppisiä menettelyitä. Uudelleen sijoittamissuunnitelmissa sitten todetaan, mitä menettelyä sovelletaan. Ensinnäkin tavanomainen menettely, Siis tämä perinteinen menettely, eli jäsenvaltiot toimivat tällä hetkellä juuri tällä, eli se voi kestää pari vuottakin. Yritämme lyhentää tätä aikaa, mutta tämä on sitten vähän perinpohjaisempi tutkimus. Ja tätä kautta ihminen voi sitten saada pakolaisen statuksen. Ja toinen mahdollinen menettely on tämä nopeutettu menettely, Eli olemme ottaneet mallia vähän jäsenvaltioista, kun katsotaan mitä tehdään Turkissa. Ja jäsenvaltiot ovat sitten pystyneet tekemään päätöksiä paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin käyttämällä tätä nopeutettua menettelyä. Ja ehdotuksessa on todettu, että tämä johtaa sitten toissijaiseen suojelustatukseen. Eli Tätä kautta voidaan soveltaa tätä nopeutettua menettelyä ja sitten suunnitelmissa aina todetaan, mitä, sovet, mitä menettelyä sovelletaan missäkin tapauksessa ja näin jäsenvaltiot voivat sitten toimia harmonisoidulla tavalla. Sitten rahoitustuki. Eli 10 000 euroa annetaan jäsenvaltioille kustakin uudelleen sijoitetusta henkilöstä. Ja meillä on nyt alettu tekemään teknisiä muutoksia tähän rahastoasetukseen, jotta rahastoa voidaan sitten käyttää näissä uusissa uudelleensijoittamispuitteissa. Ja kuten totesin, resurssien myöntäminen kuhunkin suunnitelmaan tehdään sitten tavallisessa budjettimenettelyssä ja samanaikaisesti sitten laaditaan tätä vuotuista uudelleensijoittamisohjelmaa. Eli tässä varmaan tulivat tärkeimmät asiat, mutta totta kai olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitos. Thank you. Um, I'm gonna go... Kiitos. Käännän suoraan esittelijän puoleen. Näen, että useimmat varjaesittelijät tai varaesittelijät ovat paikalla. Otetaan Maalin Björk seuraavaksi. Very much, uh, um... Kiitos. Aloittaisin sanomalla, että äh, meillä prioriteettina on ollut laillinen keino saada suojaa. Ja tämä oli myös Metsällä-mietinnössä uudelleen suhteen keino uudelleen on varmasti yksi vanhimmista järjestelmistä on se HRn pitkäaikainen ohjelma, joka on satautunut menestykseksi ja toimivat ovat asiantuntevia. Ja kuten aikaisemmin totesin, tämä pätee myös integraation että suunnittelu ja ennustettavuus on tärkeää. Yhdysvallat ottaa 25 000 uudelleen sijoitettavaa vuodessa. Ja kaikilla on selvää, että tämä täytyy parantaa myös. Mutta saisimme lisätä harva harmaa EUn uudelleen järjestelmästä. Meidän täytyy lisätä lukuja merkittävästi. Meidän täytyy ostaa solidaarisuutta, globaalia solidaarisuutta vaikeassa tilanteessa, parantaa laatua ja prosessin laatua. Mä täällä on pitkä historia ja asiantuntemusta ja hyviä kokemuksia uudelleen sijoittamisesta ja EU-tehtävä on vahvistaa mahdollisuuksia, että jäsenmaat toimisivat entistä paremmin, että useimmat maat tulisivat mukaan ja taustaa vasten. Tarvitaan vahvistaa painostelua EU-tasolla, mutta tuntien, on myöskin tunteperiaatteen periaatteen historian tärkeä tuntea ja kun tuntee kansalliset että meillä on myös vakavia huolenaiheita ehdotuksestasi. Aika ei mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta jotakin huolenaiheita tai sille halusin vähän selityksiä Ensimmäinen ilmeisin on, että ehdotuksessa komissio sanoi, että järjestelmä pitäisi nähdä laajemmaksi, osaksi laajempaa EU-maahanmuuttohallintajärjestelmää. Artiklassa 4 todetaan selkeästi, että kolmansien maiden tehokas yhte, yhteistyö ää, rajavalvonnassa ää, ratkaisee osanoton. Ja tässähän muutetaan EU-Turkki-sopimusta laiksi. Me haluamme olla kriittisiä EU-Turkin sopimukseen. Tämä on oikeaa kontekstoida jälleen sijoittamista tai toteuttaa sitä. Sanoisin kaikille täällä, mutta myös neuvostolle. Tätä sitä me haluamme erilaista kontekstointia. Ja pääjohtaja Milliman ja monet muut toimijat allekirjoittavat että tämä on, sen, että tämä on ongelmallista. Toinen huolena on ihan perheen yhdistäminen. Olette lisänneet perheen ää, yhdistämisen mahdollisuudeksi ja lisättämisen, että meillä on ja ole lainsäädäntöä tällä alueella. Ja ajatellaan, että pitää kiinni tästä 20 000, elämällä tällä hetkellä. Se ei se jälleen sijoittamista yhdistämisen kanssa. Meille ei pitäisi, meidän pitä, ei pitäisi maksaa 10 000 jäsenvaltioille jonkun sellaisen täytäntöönpanosta, jota vaaditaan tällä hetkellä. Jäsenmaiden on täytäntöönpantava lainsäädäntöä. Nämä kriteerit, jotka osoittavat oikeuttamisen, jotka pohjalla ollaan oikeutettuja järjestelmään, ne ovat pitkälle unhcr kriteereitä. Sen lisäksi tähän laajennetaan paikaltaan sijoittuneet henkilöt. Minusta myönteistä, että näitä kriteerejä laajennetaan, mutta, mutta tämä on kirjoitettu niin, että rajavalvonta on tärkeämpi. Minkä takia halusinkin ovat paikaltaan siirtyneet henkilöt sitten tässä mukana? Ja sitten poissulkemisen syy tässä rangaista ihmisiä, jotka pakenevat. Esimerkiksi poissulkemisen kriteerinä kohta kuusi epäsäännön Euroopan saapuminen johtaa ensi viiden vuoden karenssin. He eivät voisi ottaa uudelleen jälleen sijoittamisjärjestelmän osaa, osaa sinä aikana. Mielestäni tämä ei ole oikea tapa. Ja yksi, yksi vasivaltio, hylkää jonkun ihmisen, niin kaikkien täytyy hylätä tämä ihminen, johon HCR mukaan. Ja se valtiolla voi olla syitä sulkea joku henkilö, kuten esimerkiksi kyvyttömästä odottaa lääketieteellistä hoitoa. Ja silloin pitää olla mahdollisuus sieltä toisen maan. Sitten rakenneorganisaatio. Ymmärrätte, että meillä on eurooppalainen aloite, että norm- lisätään eu roolia, mutta olen huolestunut UNHCR, joka on tärkein toimija jälleen sijoittamisohjelmissa. ohjelmissa että niillä, sillä ei ole avainroolia, sillä pitäisi olla. Ja sain tämän signaalin saan myös kansalta tasolta. E- ei meidän pitäisi luoda päällekkäisiä rakenteita tai viedä HCRltä pois tehtäviä, joita se hoitaa erinomaisesti. Kysyisin, missä määrin tämä ohjelma täydentää sen sijaan, että se syrjittäisi kansallisia ohjelmia. Kohdassa 31 sanotaan, että tämä asetus ei vaikuta mä Matti kanssa se ohjelma, mitä minä uskon, että näin kuitenkin tapahtuu. Ja pelkään, että kansainväliset järjestelmät vain liitetään EUn järjestelmäsohjelmaan, mikä laskee jäljellä jättävien ihmisten määrää lisäämisen sijasta. Meillä Mielelläni kuulen varjoesittelijöitä, mutta täytyy pitää mielessä määriä laatua, parantaa prosesseja, osata globaalia solidaisuutta. Sen pitäisi olla EUn jälleen periaate, ja tämä ehdotus ei täytä näitä vaatimuksia. Me voisi sallistaa eurooppalainen yhteistyö lipu kauemmaksi humanitaarisista tavoitteista ja solidaarisuudesta. Tällä ehdotuksella meidän täytyy osata lisäävämme solidaarisuutta ja, ja että etusijalla ovat yksilön suojelutarpeet joten avainsidosryhmien analyysit, niitä olen kuullut, ne jotka työskentelevät tällaiset, sen kanssa jakavat nämä samat huolenaiheet. Ja aion osallistaa nämä avaintoimijat tämän prosessiin ja mietimme, miten voisimme parantaa ehdotusta. Ja totta kai haluan työskennellä neuvoston kanssa tekstin parantamiseksi, mutta erityisesti haluan työskennellä varjoesittelyiden kanssa tämän tekstin parantamiseksi. Että haluaisin kuulla teitä. Kiitos. Thank you very much, Malin. speaking. Kiitos, Malin suoraan varjostelijoihin. Tietysti Meera ei päässyt TPPstä, e joten Katie Perry, SND varjostelija. Thank you, Chair, and uh, thank you for the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Lähtisin liikkeelle hänen lopustaan puheenvuorosta. Uudelleen sijoittamisen kautta voidaan suhtautua humaanilla tapaa. Miljoona turvapaikanhakijaa Viime vuonna kuitenkin uudelleen sijoittamislukumäärät ovat noloja, niin pieniä. Kuten jo mainittiin, EUn Turkin sopimus omaa uudelleen sijoittamisen keskeisenä osana. Kuudessa kuukaudessa vain tuhat pakolaista sai tällaisen turvallisen siirtymän mahdollisuuden. Periaatteessa on hienoa, että asetusehdotus saadaan komissiolta, mutta suuri kysymys kuuluu, Lisääntyykö uudelleen sijoittamisen määrä kaikkein haavoittuvaisempien osalta Eurooppaan? Tämä on keskeinen kysymys. Jos vastaus on ei, niin miksi tätä ehdotusta nyt katsotaan? Ja vaikka lukuja ei mainitakaan ehdotuksessa, niin haluaisin kysyä, olenko ymmärtänyt oikein. Jos AMIF-budjettia ei koroteta, niin jokaisen uudelleen sijoitetun henkilön osalta maa saa 10 000 euroa, niin tämä on katto ilmeisesti tässä ehdotuksessa. Haluaisin kysyä komissiolta, mikä tällainen katto on. Tarvitaanko uutta asetusta vai tarvittaisiinko vain suurempi budjetti, jotta voitaisiin tukea jäsenvaltioita uudelleen välineen käytössä? Toinen kysymys olisi hyvä, jos parlamentti voisi saada nähdä mitkä säännöt antavat suujaa, suuntaa. Tässä yhteydessä olen asettanut kirjallisen kysymyksen Avramopoulosille komission jäsenelle ja sitten sanottiin, että ei voida jakaa näitä standardeja parlamentin kanssa. Kuten tässäkin ehdotuksessa, ehdotuksessa on mainittu nämä, niin olisi hyvä, jos standardimenettelyt jaettaisiin parlamentin suuntaan, jos haluamme vakavissamme tutustua tähän asetusehdotukseen. Vielä yksi kysymys, miten kansalaisyhteiskunta aktiivisesti saadaan prosessiin mukaan. En nähnyt selkeää roolia näille järjestöille tässä yhteydessä. Ja ratkaiseva kysymys mielestäni kuuluu, miksi linkitetään haavoittuvaisten pakolaisten asema siihen, estävätkö vastaanottavat maat laittomat rajanylitykset EU-hun? Miksi humanitaarista välinettä käytetään tässä, että voidaan taistella laitonta maahantulon vastaan. Pakolaisten haavoittuvuutta ei voida ehdollistaa tällä tavalla siihen, minkälaiset rajatarkastukset ovat vastaanottavassa maassa. Haluaisin kysyä komissiolta, onko tämä inhimillinen ehdotus, jossa pyritään lisäämään uudelleen sijoittamista Euroopassa? Jos ei, niin ihan suoraan sanottuna en näe paljon tarvetta tälle asetukselle. Kiitos. Katie, now we have... Jean de Prey alle. Ah, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole varsinaisesti varjoesittelijä, vaan kollegamme Louis Michel. Eli välitän teille hänen viestinsä. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Virkiä ja Michel on mielellään tehnyt työtä hänen ja muiden varjoesittelijöiden kanssa ja hän on iloinen siitä, että EU vihdoinkin avaa laillisia väyliä maahanmuutolle. Ja tämä on nyt ensimmäinen vaihtoehto vaarallisille välimeren ylityksille. Mekanismista pitäisi tulla väline, jolla hallinnoidaan maahanmuuttovirtoja, jotka ovat liian usein olleet kaoottisia. Niiden pitää olla uskottava vaihtoehto rikollisille kuljetuksille. Mutta jotkut elementit eivät kuitenkaan tue tätä lähestymistapaa. En nyt mene yksityiskohtiin, vaan esitän kolme huomiota. Ensinnäkin Miksi uudelle maahanmuuttovirastolle on alettu niin pieni rooli? Kyse on eurooppalaisesta haasteesta. Meidän täytyy saada aika todellista eurooppalaista dynamiikkaa ja virastosta on tehtävä keskeinen toimija. Lisäksi, jos neuvosto päättää näistä sitoumuksista yksin, niin sitten kyllä herää kysymys, missä on tämän eurooppalaisen politiikan legitimiteetti. Ja kolmanneksi, AMIF-rahasto ei ole riittävän suuri, jotta jäsenvaltiot voisivat toimia tässä. Ja Euroopan budjetti on liian sitova näissä kysymyksissä. Mitä tulee näihin uudelleen sijoittamisiin, niin tällä rahoituskaudella. Siellä on 360 miljoonaa euroa vuoteen 2020 asti, eli 36 000 henkeä sijoitetaan uudelleen tätä kautta. Ja meidän pitää olla kunnianhimoisempia ja meidän täytyy olla johdonmukaisempia, kun mietimme, millä tavalla toimimme pakolaiskriisissä. Ja sitten henkilökohtaisesti vielä pari kommenttia. Ensinnäkin. Kuten muistutin, meillähän on AMIF-rahastossa rahoituskatto. Eli eikö olisi nyt tärkeää, että komissio miettisi sitä, että olisi erityisrahasto, josta voitaisiin rahoittaa uudelleen sijoittamisohjelmia. Ja sitten yksi ehdotus. Yhdessä komission ehdotuksessa – puhuttiin siitä, että verotetaan jäsenvaltioita, jotka kieltäytyvät hyväksymästä omaa kiintiötään näistä henkilöistä, jota komissio on ehdottanut. Eikö näitä sakkoja, siis jos ne luodaan, eikö niitä voitaisiin soveltaa tämän rahaston rahoittamiseen? No sitten neuvoston pitää vuosittain sopia henkilökiintiöstä, jotka pitää uudelleen sijoittaa tässä täytäntöönpanosäädöksessä. Ja täytäntöönpano säädökset ovat komission toimialaa ja ainoastaan erityistapauksissa perustellusti silloin neuvosto voi niitä tehdä. Eli mikä tässä on perusteena? Olenko tässä nyt väärin tulkinnut tätä ehdotusta? Eli joka tapauksessa haluaisin nyt sitten selityksen tälle toiminnalle. Kiitos. Thank you, Gerard. Um, Gerard. Odotan, että kysymykset olisivat erittäin täsmällisiä siinä lopussa. Se tuli, tuli ja kiitos Louis Michelille viestistä tuossa alussa. Judith Sargentini vihreät. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. En ole varma, että tässä kyseessä jälleen sijoittamisjärjestelmä vaikuttaa lainsäädäntöä jälleen rajoittaa pakolaisten pääsyä Eurooppaan ja ehdollistaa sitä. Se, mitä meillä tässä on, on ehdotus joka ei lähde Geneven sopimuksen pakolaisopimuksesta. Siinä on mukana perheen yhdistäminen, jopa eurooppalaisten kansalaisten ja puolueiden, heidän ydinperheittensä. Jos minä haluaisin tuoda ulkomaisen partneriin, sitä katsotaan jälleen sijoittamiseksi 10 000 euroa Hollannin hallitukselle. Kaching! Siitä vaan ei voi ymmärtää, että mä jälleen satuista. Siinä on mukana ihmiset, joilla on ekonomisia ongelmia. Tuo kuulostaa mukavalta, mutta en usko se lisää ymmärrystä Euroopassa sille, mitä poliittinen pakolainen on. Mikä pahempaa, tässä on ehtoja kolmannet maat, joilla on pakolaisia, joilla on mahdollisuus jälleen sijoittamiseen omassa maassaan, voivat jälleen sijoittaa Euroopan, jos he hyväksyvät palauttamissopimuksen. On epäselvää, mitkä alueet on mukana. Neuvosto saa päättää täytäntöönpano asetuksella tämän. Ja tämä on osa ulkopolitiikkaa. Tässä ei ole mitään minimiä, vaan ainoastaan maksimi. Mitään käsitystä ei ole saavuttavatko jäsenvaltiot tämän maksimin. Ja tässä maksimi, jonka budjettia asettaa. Minä haluan minimiä. Ja tällä hetkellä 14 jäsenvaltiota 14 jäsenvaltiolla on uudelleen sijoittamisohjelma, 14 ei. Miksi näin? Tästä ehdotuksesta puuttuu vaikutusarviointi. Miten tämä ehdotus haukuttelisi noin 14 muutamaa aloittamaan jälleen sijoittamisen? Me emme me laske standardeja jälleen sijoittamisen niistä maissa, jotka ovat jo osa jälleen sijoittamisohjelmaa. On tuskallista nähdä, että me on iso YK-konferenssi, jos käsitellään äh, pakolaisten maahanmuuttajien suuria muutoksia, ja meillä on tällaisia laastareita, e ei ole kykene toimimaan, ja käytämme uudelleen esittämisohjelmia palauttamispolitiikan osana. On aika ongelmallista saada tästä aitoa humanitaarista jälleen sijoittamisehdotusta. Mielelläni autan esittelijä miettimään tätä mutta trilogiaa en mitenkään innolla niin odota. Thank you very much, Judith. And the shadow for the EFDD is Mr. Herra Cora, EFDD. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin budjetti. No me tuemme eurooppalaista uudelleensijoittamisohjelmaa. Uudelleensijoittaminen on humanitaarinen toimi, jolla voidaan antaa kansainvälistä suojelua ihmisille – meidän täytyy sitten antaa 10 000 euron tuki näille ihmisille, jotka siirretään uudelleen ja tällä tavalla myöskin ehkä muut jäsenvaltiot, jotka tällä hetkellä eivät ota pakolaisia vastaan, voisivat lähteä mukaan tähän ohjelmaan. Mutta se, että olisi eurooppalaiset puitteet näissä ohjelmassa, niin olemme vähän epäilevällä kannalla sen suhteen, miten komissio aikaa toimia. Eli komission suunnittelema ohjelma olisi hallintoväline maahanmuuttokysymyksissä, eikä varsinaisesti mikään humanitaarinen väline. Ja sitten emme tiedä, onko mitään lisäarvoa verrattuna tämänhetkisen tilan, tilanteeseen, vai pitäisikö meidän sitten alentaa näitä standardeja, joita meillä Euroopassa on. Sitten ilmeisesti meillä pitäisi olla jonkinlainen kattomäärä näiden henkilöiden osalta suhteessa budjettiin. Ja meidän täytyy sitten katsoa vielä näitä perheiden jälleen yhdistämisiä. Ja sitten jäsenvaltioiden pitää antaa tukea ja suojaa näille ihmisille. Ja tässä ei pidä rankaista niitä, jotka lähtevät vaaralliselle Välimeren yritysmatkalle. Meidän täytyy nyt katsoa, mitkä maat tekevät yhteistyötä komission kanssa, eivätkä päästä kansalaisia laittomasti Eurooppaan. Se, että suositaan tiettyjä alueita enemmän kuin toisia, niin se kyllä johtaisi sitten syrjintään tiettyjen väestöryhmien osalta – Eli heillä oli se etua se, että komissio mainitsi jotkut tietyt maat ja nämä ihmiset sattuvat olemaan kotoisin niistä maista. Kiitos jäseniltä näitä kommentteja. Anna Gomes. Thank you. I... Kiitos. Minäkin olen huolestunut kollegoiden tavoin, kuten esittelijä esimerkiksi on esittänyt näitä huolenaiheita siitä, miten tyhjäksi humanitaarinen – osio jää. Jos ehdollistamme uudelleen sijoittamisen rajavalvonnalle. Tämä esimerkki tästä apurahastosta – jossa voitaisiin maksaa sen lisäksi, mitä tehdään kehitysavun kautta. Mutta nyt, jotta estettäisiin ihmisiä tulemasta, vaikka kyse on tahoista, jotka synnyttävät pakolaisuutta. Etiopia esimerkiksi. Siellä hallinto tappaa ihmisiä tällä hetkellä. Lisäksi näen, että kuten esittelijä sanoi, tässä pyritään kodifioimaan tämä hämärä EUn Turkin sopimus EUn lainsäädäntöön tavalla, joka todella turhauttaa humanitaarista päästymistapaa ajavia tässä yhteydessä. Ja kysyisin, miksi komissio ei sen sijaan katso sitä, miten nyky uudelleen sijoittamisjärjestelmä ei toimi, eikö siitä voitaisi oppia? ei ainoastaan kolmesta maista EU-hun UNHCRn kautta, vaan myös EUn jäsenvaltioiden kesken, riippumatta niistä päätöksistä, jotka on tehty, ja riippumatta siitä, että tämä on hätätilanne. Enkä puhu nyt EUn jäsenvaltioista, joissa yksi kieltäytyy ottamasta pakolaisia. Puhun tässä vaikka Kreikan ja Portugalin välisistä suhteista tai huhtikuun jälkeen on työstetty tapaustessa hyvin hankalassa tilanteessa olevat ihmiset ovat Kreikassa eivätkä ole kuukausien jälkeenkään päätyneet Portugaliin. Miksi komissiota ei kiinnosta se, että tämä saataisiin nyt toimimaan? Portugalihan on sanonut jo monet kerrat olevansa valmis vastaanottamaan nämä ihmiset. Tiedämme, ketä he ovat, missä ovat, ketä ovat ja niin edelleen. Lisäksi en ymmärrä, Miksi komissio ei opi aikaisemmista? Miksi ei puhuta yksin kulkevien alaikäisten asemasta? Niin monet ovat kadonneet tähän mennessä. Täällä on valtavia vaikutuksia myös turvallisuuteemme. Perheiden yhdistäminen ei toimi yhtään. Ja sen valtiot, minä sanon tietoa hiljattain, että Irlanti vähän aikaa sitten pyysi kymmentä kristittyä perhettä syrjästä Kreikan kautta. Tämähän on aivan tärkeää. Tässä tarvittaisiin komissiolta nyt väliintuloa. Sanotaan, että näin ei voi toimia. Tämä on EU-lainsäädännön ja velvoitteidemme vastaista. Olisi ajateltava sitä, minkälaisia asiakirjoja näissä oloissa voidaan hyväksyä. Lopuksi kysymys komissiolle. Mitä lisäarvoa tämä teksti tuo? Miten tässä parannetaan mahdollisuuksia laillisin turvallisin keinoin päästä Eurooppaan? Mitä lisäarvoa tässä on? Onko tämä kokonaan ja jäsenvaltioiden käsissä, että hyväksytään tai ei? Ja mitä lisäarvoa tästä ylipäätään on, kun ajatellaan, että haluamme vahvistaa laillisia turvallisia keinoja tulla Eurooppaan niin, ettei joudu ihmiskauppiaiden käsiin? Lauristin. No, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Minulla on kaksi kysymystä. Sekin aikataulu. Mitä voitaisiin tehdä digitaalisen teknologian mun käyttämiseksi niin, että voitaisiin nopeuttaa rekisteröintiä ja integroitumista ja työmarkkinoille pääsyä? Tiedämme, että Ruotsissa on esimerkiksi hyviä esimerkkejä muissakin maissa. Ja täytyy yhdistää että kaikissa maissa. Pitäisi käyttää tehokkaampia keinoja. Ja sitten seuraava kysymys. Pä- kysymys on pääsy työmarkkinoille. Miten tässä uudessa suunnitelmassa mitään työmarkkinoille pääsyä? Nämä järjestelmät luovat tilanteen, jossa työnantajat eivät erityisesti halua ihmisiä. Ja näitä työsuhteet ovat aika lyhyitä. Koulutuskaan ei ole tehokasta näissä tapauksissa. Tämä on ratkaisevinta. Mistä kysymys kymmenestä tuhannesta? Mitä jäsenvaltiot saavat tehdä rahalla? Onko mitään sääntöä, miten te kontrolloitte myös siis sitä, mitä kunnat tekevät. Miten kunnat voivat käyttää tätä rahaa? Vai meneekö se vain hallitukselle? Vai meneekö suoraan pakolaiselle? Kunnat ovat erittäin huolissaan tästä. Ne kantavat koko tämän taakan, sosiaalityön, koulutuksen, kaiken. Mikä on kuntien rooli? Ja nyt tapasimme kansalaisjärjestöjä, jotka sanovat, että ovat huolissa, että komissio ei ole pidän kansalaisjärjestöjä resurssina. Niitä ei kuulla. Kansalaisjärjestöt ovat voimakkaasti mukana integraatiossa. Entäs kunnat, miten ne voivat tätä rahaa? Thank you, Mario. And finally, Mr. Kiitos, Mario ja Wimberg. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle näistä tiedoista. No, ajatushan on ihan kaunis Kuten aikaisemmin sanoin, mielestäni voidaan suositella, että jäsenvaltiot ottavat kiintiöpakolaisia vastaan ja näin auttaa, mutta emme ole sitä mieltä, että tällaisen jakonismin kautta jaetaan pakolla nämä. Minulla on kysymys, jonka jo mainitsin vähän nopeasti. Mä olin jokin tavoin pohdin näitä kriteereitä, sitä miten ajatellaan taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat. Mitä tarkoitatte? Sitten puhuttiin olosuhteista, jotka vaikuttavat siihen, miten jaetaan, mutta voidaan nähdä, että tällaisia tilanteita voisi olla ehkä 27 jäsenvaltiossa, jotka ovat vielä mukana. Jotkut maathan eivät kunnioita edes Kööpenhaminan kriteereitä. Ehkä niihin pitäisi puuttua ensin. Ja sitten vielä kerran. En tiedä kuinka usein Anna Gomez on puhunut siitä, että avosylin otettaisiin vastaan Portugalissa ihmisiä. Meillä on 50 000, voimme lähettää Ruotsista ihan mielellämme. Ei ongelmaa. Kiitos. Okay, um... Ähm. Kiitos. Palaan komission puoleen. Aika on kortilla, mutta tärkeitä kysymyksiä tuli varjoesittelijöiltä. Ja minulta haluan jättää teille riittävästi aikaa tehdä Nilsa ja vastata vain kysymyksiin. Varjostelijallakin vielä kokouksia. Esittelijälläkin oli aivan kysymyksiä. Käyttäkää se aika, joka tarvitaan. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä aloitan näistä lukumääristä. Ensinnäkin on ihan selvää komissiossa, että olemme samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että meidän pitää saada näitä ihmisiä enemmän Eurooppaan. Se on se suunta, johon haluamme siirtyä. Mutta tässä vaiheessa oikea tapa ei ole se, että säädetään lakeja näiden lukumäärien osalta. Se ei ole tällä hetkellä oikea tapa. Meidän täytyy nyt muistaa, että jokainen jäsenvaltio voi itse päättää, kuinka monta ihmistä se ottaa, ja näitä päätöksiä tehdään tapauskohtaisesti. Eli tässä ehdotuksessa ei ole mitään lukuja, mutta uskon, että tätä kautta päästään tavoitteeseen. Jos verrataan vaikka sitä, mitä on tällä hetkellä, jos nyt suoraan sanon, niin meillä ei tällä hetkellä ole yhtään mitään. Ei ole mitään, joka pakottaisi jäsenvaltiot keskustelemaan uudelleen sijoittamisesta koskaan uudestaan, jos ne eivät halua. Eli olemme riippuvaisia jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta ja luotamme siihen, että ne keskustelevat tästä uudelleen ensi vuonna. Mutta jos ne eivät halua, niin sitten he eivät niin tee. Mutta jos tämä toteutuu, niin sitten EU ja jäsenvaltio ovat sitoutuneet siihen, että kerran vuodessa laaditaan tämä uudelleen sijoittamissuunnitelma. Siellä on suuria tai pieniä lukuja, mutta jotain lukuja joka tapauksessa ja jokaiselta jäsenvaltiolta kysytään vuosittain, kuinka paljon he ottavat vastaan. Ja komissio hoitaa tätä prosessia. Me johdamme keskustelua korkean tason työryhmässä ja uudelleen syöttäminen on edelleen pöydällä. Tätä asiaa ei voida lakasta maton alle. Tämän mielestäni ehdotuksen lisäarvo ja tiedän kyllä, että en voi luvata teille, että nämä lukemat kasvavat tai yhtään mitään muutakaan. No sitten tästä prosessista. De Prez oli ihan oikeassa niin kuin yleensäkin, mutta katsomme kuitenkin, että tämä nyt on erityistilanne, jolla voidaan perustella se, että käytetään neuvoston eikä komission täytäntöönpanosäädöstä, koska siellähän sitten määritellään, kuinka paljon kukin jäsenvaltio – ottaa omalle alueelleen. Eli me katsomme, että tämä poikkeus on tällä kertaa perusteltu. Budjetista tuli kysymyksiä ja kommentteja. No, tietysti olette ihan oikeassa, kun sanotte, että rahoituksen saatavuus saattaa rajoittaa näitä lukumääriä uudelleen sijoittamissuunnitelmissa. Jos on tämä 10 tonni per nenä, niin kuin tällä hetkellä tehdään. Se on sama periaate, sama summa. Mutta samalla te olette budjettivallan käyttä. Te saatte päättää, kuinka paljon uudelleen sijoittamiseen varataan varoja. Eli jos jäsenvaltiot sopivat suurista lukumääristä ensi vuoden osalta, niin silloin budjettivallan käyttäjän täytyy sitten varmistaa se, että resurssit vastaavat näitä lukumääriä. Mielestäni emme tarvitse nyt mitään erityistä ohjelmaa tai rahastoa. AMIF toimii ihan hyvin tähän tarkoitukseen ja toivottavasti näin on myös jatkossa. No sitten, niin AMIFissa on tämä könttäsumma, eli 10 tonnia menee jäsenvaltioon aina per henkilö, mutta jäsenvaltiot saavat itse päättää, miten ne rahat sitten käytetään. Eli ihminen on uudelleen sijoitettu, kun hän on fyysisesti saapunut jäsenvaltioon – niin silloin saa tämän korvauksen. Sitten kriteereistä ja sisällöstä. Meidän täytyy miettiä näitä ehtoja tietysti vähän enemmän. Komissiolle nyt ainakin on selvää, että uudelleen sijoittaminen on yksi politiikan ala tai väline, jonka tulisi olla – osa suhteitamme tiettyyn kolmanteen maahan maahanmuuttokysymyksessä, mutta korostan vielä sitä, mitä aluksikin. Eli ei ole niin, että tehdään uudelleen sijoittamisia ainoastaan yhteistyötä tekevistä maista. Ei se nyt ole kriteeri, joka olisi täysin välttämätön. Se on asia, joka otetaan huomioon tapauskohtaisesti maasta riippuen, mutta se merkitsee samalla, että näitä asioita ei tarvitse ottaa huomioon ollenkaan tietyissä suunnitelmissa. Se on valinta. Mutta komissiolle selvää, että meidän täytyy pystyä ottamaan huomioon tämä, kun mietimme tulevaisuuden prioriteetteja. No sitten perheiden jälleen yhdistämiset. Ensinnäkin tämä nyt on oikeudellinen kysymys, mutta nämä perhesuhteet, jotka on ehdotettu osaksi tätä, se ei ole sama kuin mitä lainsäädännössä on perheen jälleen yhdistämisestä. Eli tämä on laajempi tässä tekstissä. Eli jos kolmannessa maassa on ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa ja joilla on sukulaisia EU-ssa, niin he voivat sitten näissä puitteissa saada tukea. Ja jotkut voisivat saada tukea muista lähteistä, mutta en nyt näe tätä oikeastaan suurempana ongelmana tai asiana, jota tulisi välttää. Uudelleen sijoittaminen ainakin tässä nopeassa menettelyssä voi olla nopeampi tapa päästä laillisesti Eurooppaan verrattuna perheiden jälleen yhdistämiseen, eli mielestäni tässä nyt ei ole mitään ongelmaa. Sitten soveltamisalan laajentaminen. En nyt tiedä, mikä tämä kysymys ihan oli. Mielestäni on parempi, että on laajempi soveltamisala, jotta voidaan ottaa mukaan myöskin sisäiset siirrot tietyissä tapauksissa – Esimerkiksi kun ajatellaan Irakia, siellähän ihmisillä ei ole mitään suojaa, jotka ovat haavoittuvia, mutta jotka jäävät oman jäsenvaltionsa alueelle. Ja tällä hetkellä he eivät voisi päästä mukaan tähän uudelleen sijoittamisohjelmaan, ja se on harmi. Parempi olisi, että he pystyvät siinä olemaan mukana tulevaisuudessa. Niin ikään henkilöt, jotka eivät täytä näitä UNHCRn kriteereitä, mutta jotka kuitenkin sosiotaloudellisesti ovat haavoittuvassa asemassa – Eli mielestäni tässäkin pitää laajentaa soveltamisalaa, jotta varmistetaan, että kaikki pakolaiset katetaan. Ja jos heidän omassa maassaan ei ole mitään kestävää ratkaisua tarjolla. Ja nämä ovat ihmisiä, jotka jäävät vähän näiden eri kategorioiden väliin usein. Eli soveltamisala kannattaisi mielestäni tässä laajentaa. Ja sitten henkilö, joka on saanut kielteisen päätöksen toisesta jäsenvaltiosta. No, tähän liittyy tämä harmonisointi. Eli meillä pitäisi olla eurooppalainen suunnitelma, eurooppalainen menettely. Eli esimerkiksi henkilö, joka haluaa tulla lyhyksi aikaa Eurooppaan, ja hän on hakenut viisumia ja yksi jäsenvaltio sen hylkää, niin parempi on, että hän ei sitten hae vain viisumia toisesta konsulaatista tai suurlähetystöstä. Ja sama on tässä, eli jos kielteinen päätös on tullut yhdestä jäsenvaltiosta, niin, niin pitäisi tulla sama päätös sitten kaikista jäsenvaltioista. Meillä pitää olla samat periaatteet, samat kriteerit ja tuloksen pitäisi olla sama. Tämä on eurooppalainen järjestelmä eikä mikään yhdistelmä eurooppalaisia järjestelmiä. Päätöksenteko. Niin olen samaa mieltä siitä, että monet jäsenvaltiot haluavat edelleen hyödyntää UNHCR kunkin ihmisen arvioinnissa, mutta jäsenvaltiot ovat ehkä eri kannoilla, ehkä ne haluavat tehdä itse paljon tästä prosessista tai sitten jättää paljon UNHCRlle – jätämme niille tämän vapauden. Ja sitten riippuen kolmannesta maasta, niin UNHCRn roolikin saattaa olla erilainen, eli tässä on riittävästi joustavuutta. Ja sitten on mahdollista myöskin hyödyntää EASOta ja muita virastoja, mutta varauksella, koska tällä hetkellä resurssit näin kolmansien maiden suhteen eivät ole riittäviä, mutta juridisesti voidaan myöskin hyödyntää virastoja, jotta jäsenvaltioita autetaan tässä uudelleen sijoittamisprosessissa. No varmaan tuli muitakin kysymyksiä, mutta lopuksi vielä sitten nämä suhteet kansallisiin su- suunnitelmiin, ovatko ne täydentäviä, harmonisoivia? No toivomme tietysti, että ne ovat täydentäviä, mutta olisi ihan hyvä poliittisesti ajateltuna, jos pikkuhiljaa meillä olisi yksi ainut eurooppalainen järjestelmä. Nyt ei ole oikea hetki sanoa, että jäsenvaltioille ei saa olla omia suunnitelmia, eli emme niin tee. Mutta ehkä muutaman vuoden kuluttua olemme sitten tilanteessa, jossa meillä on EUn uudelleen sijoittamisjärjestelmä ja kaikki, mitä jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään, on osa tätä järjestelmää eikä osa kansallisia järjestelmiä. Tähän ei siis lähdetä nyt, mutta ehkä tulevaisuudessa tilanne on tämä. Niin suokaa anteeksi, jos jotkut kysymykset jäivät nyt vastaamatta, mutta olemme tietysti aina valmiita auttamaan valiokuntaa ja vastaamaan kysymyksiin. Mr. Nielsen. Sir Nielsen, kysymykset, jotka olette unohtaneet ja joihin haluttaisiin vielä vastaus. Sitä toteaa se, että aika alkaa loppua. sitten vielä aika paljon kysymyksiä, aika paljon huolenaiheita. Ehdotuksesta aikataulu on nyt sellainen, että esittelijä kutsukas kokoon varjoesittelijöiden kokouksen. Ja täällä on mahdollisuus vastata kysymyksiä myöhemmin live-valiokunta lähettää myös delegaatio Jordania ja Libanonian, Libanonin ja, ja kolme kollegaa osallistuu myöskin YK kokouksen samalla viikolla. Kiitos kollegat. Jatkamme asian käsittelyä nopeasti näissä kolmessa tapahtumassa. Ja nyt siirrymme kohtaan viisi. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Euroopan huuman tilannetta koskevan vuosikertomuksen 2016 esittely, EMCDDAn johtaja Alexis Husdeil. Toivotan johtajan tervetulleeksi. Hän esittelee huume raportin. or you don't. Fine. You, you ready? Yes. Ten minutes, not more. Or less. No, no more, please. Yeah, yeah. No don't worry. It will not be more. Colleagues ready, particularly those who are interested in this. Uh, Kollegat, jos ette ole kiinnostuneita aiheesta, poistukaa vai, vaijaten. Herra Husdell on valmis. Pyydän häntä puhumaan korkeintaan 10 minuuttia. Ja pyydän teitä tämän kysymyksen, herra Husdell. Thank you very much, Chair. Um, ladies and gentlemen. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi kiittäisin teitä kutsusta esitellä vuosikertomus. Ja kiitän jatkuvasta tuesta, jonka valiokunta osoittaa aina seurantakeskuksen työhön Kiitän tuostanne erityisesti budjetin hyväksymisen yhteydessä ja kiitän jostakin valiokunnan ehdottomista tarkistuksista. Kiitän valiokuntaa tarkistuksista. Meillä on ollut erittäin kiinnostava ja dynaaminen vierailu, jossa valiokuntanne delegaatio kävi meillä heinäkuussa. Esitän muutaman suuntaviivan vuosikertomuksen 2016 ja vähän tuoretta tietoa aiemman täytäntöönpanon nykytilanteesta. Ja lopuksi käsittelemme komission ehdotusta MC, EMCDD-asetuksen uudistamiseksi. Eli ensiksi tämä huumausaine varkautta kertomus perspektiivissä. mistä tämä on raportointipaketti, on erilaisia tiedonlähteitä, mukaan lukien kertomus, joka käsittelee 10 vuoden trendejä. Ja ne, jotka seuraavat säännönmukaisesti julkaisujamme, joskus saattaa tulla hämmentyneitä, että meillä on huumemarkkinaraportti, sitten Espanjan mietintöön ja niin poispäin. Mikä on näitä julkaisujen tavoite. markkinaraportti, joka minulla on, oli etuoikeusista tällainen kesä. Se on erittäin tärkeä erityiskertomus, jossa on huomimarkkinoiden kehitys yksityiskohdissaan, niin teemme se kolmas vuosi. Tämä trendiraportti, jossa arvioidaan viimeisen kymmenen vuoden trendejä ja sitä esitellään tänään. Ja sitä täydetään tänä vuonna 2023 monta tärkeää kertomusta ensinnäkin julkaisimme internet markkinoista kertomuksesta. Heinäkuussa meillä oli uusi julkaisu, joka käsitteli hepatiitti C ja huumausaineiden väärinkäyttäjä viimeistä edistysaskeleista ja sitten jäsenvaltioiden pyynnöstä komission tuella pyrimme julkaisemassa viimeisen survetutkimuksen tulokset. Ja tämä on tämä ESPAT-tutkimus. Ja se julkaistaan kuun lopussa. Nyt muutama pääkohta raportista. Se on erittäin rikas, rikas mutta muutama pääkohta. Ensinnäkin huomioiden käytön suhteen trendissä on pieniä muutoksia. Me näemme, että estäsin käyttö MDMään käyttö on lisääntynyt. On amfetamiinin liittyviä ongelmia, jotka ovat lisääntymässä Euroopassa. Ja synteettisten opioidien käyttö, siitä tulee lisäraportteja hoitokeskuksessa, e, eli prevalenssi. Tavasti käytettyjen huumeiden käyttöaste on nousussa. MDM ja ekstasi on palaamassa Euroopan huumemarkkinoille. täytyy mainita, että pillereiden puhtaudelle ja konsentraatiolle ei ole mitään verrattuna tilanteeseen 20 vuotta sitten. Eli yliannostusongelmat joko lyhyellä aikavälillä tai pit- jatkossa käytössä, ne lisääntyvät ja ne pitäisi ottaa huomioon. Kannan Kehityksessä on erilaisia kansallisia trendejä, mutta me näemme myöskin sitä, että useimmissa tulee hoitoon. Ihmiset, jotka haluavat hoitaa ongelman huumekäytön vuoksi. Tämä on läheisesti yhteydessä kannabismarkkinoiden kehitykseen. Ja yksi pääkohta on se, että, että viime aikoina olemme nähneet, että kannabis, koska hartsi, että lehti kannabiksen äh, äh, THC tetrahydrokannabilla oli pitoisuus lisääntyi ja sitten toinen komponentti, jota on yleensä mukana, kannabinoli ja sen pitoisuus pienen. Kysymys ei ole kemikaaleista. Sanotaankin, että näiden ominaisuus ominaisuuksista THC, että tehdään pidät sitä arvioida korkeaksi neonneksena, sillä on, on, on olla psykoottisia vaikutuksia ei kaikille, mutta riski on olemassa. Ja kannabinoli, se on tällaisia soilevia vaikutuksia. Voimme odottaa, että toksisuusvaarat kasvavat. Ja se täytyy ottaa huomioon. Me pidetään, pidetään huomioon, että ennaltaehkäistään hoitoon Opioidit ovat vielä tärkeä ongelma Euroopassa. Kasvava ongelma ovat synteettiset opioidit, mukaan lukien fentanyl, mutta ei ainoastaan fentanyl. Esimerkki. Olemme New Yorkissa osana EUn delegaatiota erittäin kuuluisa muusikko Prince kuoli ja tätä Tämä liittyy fentanylin käyttöön. Yhdysvalloissa on tällainen tilanne, mutta fentanyl on erittäin voimakas aine ja se on kasvava ongelma Euroopassa. Yksi myönteinen trendi Euroopassa on, että, että hepatitis on hoitomahdollisuuksia. Hepatitis on tarjolla puhua huumeiden käytön yhteydessä siksi, että vaikka Euroopassa on erilaisia tilanteita, niin täältä on saanut, että määrä huumeiden käyttäjä on 30 vai 80 prosenttia. Ja silloin kun on lääkehoitoa, ainakin 20, prosenttia 20 prosenttia saa maksakiirroisen ja 10 prosenttia saa syövän. Ja kahdentaa kustannuksia yhteiskunnalle ja kansalle budjetille. Nyt on hoito, mahdollisuus. Meidän täytyy kaikkien tämä kustannusten haaste kohdata. Täytyy kertoa, että tämän hoidon kustannus on kaksin kolminkertaistunut aikaisempaan lääkesukupolveen, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on aito mahdollisuus lopullisesti hoitaa hepatiitti C. Pari viraston toiminnan kehityksestä. Ehkä muistattekin, että 10. syyskuuta viime vuonna EMCDDAn johtaja valitseminen todeksi johtajaksi ja meillä oli etuoikeus olla kuulemisessa seuraavalla viikolla. Ja puheenjohtaja esittelin teille ohjelmani virastolle. Ja olen iloinen sen tälle, että olemme täytäntöönpanemassa ohjelmaa ja tärkeänä prioriteettina tänä vuonna on vakauttaa toiminnan tuloksellisuus. Olemme myös vahvistaneet ää, yhteistyötä sisäiseen auditoinnin kanssa. Se on parlamentin prioriteetti ja yksi ihmisten konkreettisista toimenpiteistä pitäisi on ollut, että olemme halunneet kaiken johtokunnan ja tieteellisten asiantuntijoiden jokalta ilmoituksen heidän sidonnaisuudet julkaistua. Itsekin julkaisin omat sidonnaisuuteni, vaikka johtajien ei tarvitse johtosanan mukaan julkaista sitä. Me 2025 ohjelma on raiteillaan ja toivomme joulukuussa julkaisemaan julkaisemamme johtokunnan kokous oli että myöten viimeksi. Ja meillä on myös petoksen ehkäisemissä ohjelma osana tämmöinen välistä työryhmää ja sitten kaksi uutta toimintaa. Ensinnäkin lokakuussa kaikki valiokuntana jäsenet ja parlamentti saa kutsun rekisteröityä hälytysjärjestelmään, jos käsitellään maailman kannabispolitiikkaa. Paljon tapahtuu, ei ainoastaan EU:ssa vaan ulkopuolella. Ja voimme sanoa, internetissä saa kaikenlaista informaatiota. Faktat ja objektiivinen tieto on vaikea. Sitä on vaikea seuloa ja saman poliittisia johtopäätöksiä. Meillä on faktaa, tietoa, vertailtavaa tietoa ja päätimme tarjota uuden palvelun niille, jotka ovat kiinnostuneita MCDD 2017 tulee toimimaan oikeus- ja sisäasiavirastojen verkoston puheenjohtajana. Ja lopuksi kiittäisin komissiota ehdotuksesta MCDD-asetuksen uudistamiseksi. Se on aihe, ja teidän valiokuntana kiinnittää paljon huomiota. Eli oli psykoaktiiviset aineet, vaikka prosessi alkoi kaksi vuotta sitten ja oli hidas ja vaikeakin. Tämän ehdotuksen tapauksessa komission palveluiden on ollut lähes yhteistyössä. Olemme oikein iloisia yhteistyöstä. Me toimme sitä tässä tuossa, tämä uudestaan raitetusti. Meillä oli dele, Libe-valiokunnan delegaatiovierailun aikana jotain keskusteluja, on jotain ideoita, jotakin kysymyksiä. Mutta virasta mandaattia kokonaisuudessaan, mutta olemme komission kanssa samaa mieltä. Ensiksi meidän täytyy vakauttaa työtä. Ja me saamme nyt tämän sitä edistystä, jota saamme uusien suhteen työtä, jota koordinoimme. Me täytyy nähdä, mitä myöskin viraston ulkoinen arviointi tuottaa sen 2018. Kiitos tuesta. Tiedän, että budjetin kasvattamisehdotus on melko rajoittunut. Täytyy olla kohtuullisia. Vuoteen 2020 pärjäämme sillä, mitä on ehdotettu. Kiitämme teitä siitä, mutta, mutta meillä on kysymyksiä seuraavista, rahoitus, seuraavista rahoitusnäkymistä, mutta siis on aika kastella niitä kysymyksiä. Päivitetään mandaatti ensin. Pidetään huolta, että parannamme järjestelmän toimivuutta. Ja jos tarvitaan vetoamme saadaksemme lisävaroja. Kiitos. Kiitos herra Huusdel. Herra Dupré poistuukin. Okay. Ja silloin budjettikysymyksestä ei keskustella yksityiskohtaisesti. Ennen kuin kollegat aloittavat, kiitän teitä raportista. Meillä on kollegat, jotka käsittelevät näitä asioita, psykoaktiiviset aineet, ja meillä on ollut delegaatio, jolla on ollut tässä mukana jonkun aikaa. Semmoista kunnia meidän jäsenille, niille, jotka ovat jääneet tänne keskustelua varten, niille, jotka ovat kiinnostuneet teitä valtakeskuksesta on tärkeää, että me menettää asiat tuntemassa tällä alueella. Tämä ei ole kaikkein voimakkaiten julkistettua työtä, mutta tärkeää se on. Ja tässä on yhteyksi se, esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden seurantaan, joka saa enemmän näkyvyyttä. Kiitoksia teille työstänne ja kysymykset. Alkavat herra Keljusta. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä laadukkaasta raportista ja esityksestä. Portugalihan on ollut edelläkävijä huumelainsäädännössä ja nyt muut maat ottavat tästä mallia. Mutta tässä raportissa on kaksi ristiriitaista tietoa. Yhtäältä arviot näiden ruiskujen jaosta. Siellä sanotaan, että Portugalissa on vähiten tätä jakelua. Eli, ja vähiten HIV-tartuntoja, jotka liittyvät huumeiden käyttöön. Siis miten tämä ristiriita oikein selittyy? Ja sitten nämä tilastotiedot, jotka esittelitte. Kun kävin läpi tätä raporttia, monen kertaan huomasimme, että tietyistä jäsenvaltioista puuttui tietoja. Eli mikä teidän, mitä mielestänne olisi tehtävä, jotta virasto saisi enemmän näitä tietoja käyttöönsä? Kiitos. This is Anna Gomez. Anna, please. Kiitos, Carlos. Anna Gomes. Uh, thank you. Kiitos. Syrakustel. Mukava nähdä teitä täällä. Minulla oli etuoikeus olla valtuuskunnan johtaja, kun kävimme tutustumassa viraston heinäkuussa. Todella opimme paljon. EMCDDAsta, erityisesti siitä, miten keskeinen rooli virastolla on, kun selvitetään asioita, jotka ovat tarpeen, jotta lainvalvontaviranomaiset kautta Euroopan unionin voivat – tehokkaasti ja järkevästi toimia. Että voidaan siis sopeutua siihen tahtiin, jolla asiat kehittyvät. Kemiallinen kehitys omaa niin monia vaikutuksia siihen, miten kulutus ja markkinat kehittyvät Euroopassa. Tässä mielessä todella täysin tukisin sitä, mitä sanoitte asetuksen uudelleen tarkastelusta, että vahvistettaisiin mandaattia. Ja meidän tulisi myös katsoa budjetin korotuksia mahdollisesti, koska tässä vaaditaan niin korkea asiantuntemusta nyt ja siksi pitää olla hyvin päteviä asiantuntijoita palkattuina. He tarvitsevat päivitettyä tietoa jatkuvasti ja yhteyksiä lainvalvontaviranomaisiin jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa myös totta kai. Valtuuskunnan matkan aikana, kun kävimme Kiinassa, oliko se viime vuonna, tämä asia oli jo kovasti siellä esillä, aivan oikein, koska monet uusista aineista, kun ajatellaan kehitystä synteettisten aineiden osalta, synteettiset kannabinoidit ja muut psykoaktiiviset aineet ovat lähtöisin aasialaista laboratorioista, usein Kiinasta. Ja riittää ihan hyvin, että muuttaa ihan vähän kokoonpanoa. Niin silloin tämä nainen, joka on ihan tuntematon kaikille, tämä on jälleen lisäsyy siihen, että EMCDDAta tarvitaan tämän työn tekemiseen. Ja siksi tarvitaan kunnon resurssit. Minä pyytäisin enemmän yhteyttä myös meihin, jotta voisimme ymmärtää paremmin toimet vaikka suhteessa kolmansiin maihin Kiinaan vaikka. Kiinalaiset totesivat matkan aikana, että tämä on realiteetti, mutta toisaalta sanottiin, että ei tämä meitä haittaa, kun me viemme ja te olette kuluttajia. Tämä oli siellä lähestymistapa jota on totta kai muutettava. Tietenkin on otettava huomioon se, että internet on laajentanut valtavasti kaupan mahdollisuuksia ja näitä markkinoita. Lisäksi raportoisin vain, että kun kävimme Lissabonissa, taisin oppia vielä jotain muuta – paljon mitä siihen täällä muissa keskusteluissa, miten tärkeä on linkki kolmansiin maihin. Jordanian esimerkiksi. Se, että Saudi-prinssin yksityiskone saatiin, saatiin takavarikoitua lähetys, joka olisi osoitettu Daesin käyttöön. Me saimme this uh, particular area of the drug. Uh, Tämä on siis tärkeä osa huumemarkkinoita. Myös muilla aloilla tällä on vaikutuksia meidän turvallisuuteemme. Kiitos. Maite. Kiitoksia Minäkin haluaisin kiittää teitä ja yhdyn kollegoideni kommentteihin, koska olen hyvin pitkälti niistä samaa mieltä. On tiettyjä maita, jotka eivät toimita kaikkia tietoja, mutta jos meillä ei ole hyviä indikaattoreja, niin on vaikea hyvä, luoda hyvää politiikkaa. Te olette tämä osaamiskeskus ja teillä pitää olla kunnon resurssit. Halvasta tulee kallista ja kallis on usein halpaa. Ja tämä on nyt asia, joka voi aiheuttaa paljon ongelmia nuorten keskuudessa, joten haluamme toimia hyvin pontevasti näissä kysymyksissä. Toivottavasti pystytte pääsemään eteenpäin näissä asioissa ja jos teillä on ehdotuksia, niin Haluaisimme kuulla niistä, haluaisimme saada kuulla näistä indikaattoreista ja näistä varhaisista varoituksista, ja tarvitaan tietysti resursseja, koska muuten tämä saattaa vaikuttaa vain rutiinilta, eikä se ole samanlaatuinen. Eli toivottavasti voitte soveltaa näitä sääntöjä. Ja toisaalta tällainen sisäinen politiikka on keskeistä, kun ajatellaan, miten hallinnoidaan julkisia ja yksityisiä instituutioita tällä hetkellä. Eli kiitoksia, tsemppiä, ja kertokaa, millä tavalla voimme auttaa teitä näiden tarkistusten lisäksi. Kiitos. Good points. Thank you very much. Um... Kiitos kollegat. Karao. Thank you, sir, and thank you, Mr. Gosdell, for the presentation. Kiitoksia. Rosdahl tuosta esityksestä. Olin astetta pientä delegaatiota, joka kävi Lissabonissa. Meillä oli etuoikeus lukea tämä kertomus. Olen täysin samaa mieltä, mitä kollegat ovat sanoneet. Me tarvitaan resursseja hyville indikaattoreille. Ja että, että meillä on asiantuntemusta tehdään hyvää työtä, mutta raportista käy selväksi, että suuri osa markkinoita on kannabismarkkinat. Ja täytyy ajatella uudelleen politiikkaa ja keskustella kannabispolitiikkaa ja sotaa huumeita vastaan, joka on epäonnistunut tähän mennessä. Kysymykseni johtajalle onkin, onko teidän mielestä tässä järkevää aloittaa keskustelua tai muuttaa politiikkaamme kannabiksen ja pehmeiden hommeiden suhteen, on se aikaa laillistaa, liberalisoida tai saattaa esimerkkejä siitä, mitä muualla tapahtuu. Joten tässä puhutaan ongelmallisesta kannabiksen käytöstä ja myös tässä raportissa – Onko muita kysymyksiä ennen kuin pyydän johtajaa puhumaan? Kiitoksia. Pyydän. Vastakaa vasta kysymyksiä. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät näistä ja herrat näistä kysymyksistä. Vastaan kaikkiin yhdessä. Koska joskus vastaan useampaan kuin yhden, yhden kysymyksen kerralla. Kiitos ensinnä erityisesti valiokunnan jäsenille, jotka kävivät tällä kertaa mutta ovat käyneet aikaisemminkin keskuksessamme. Joka kerta saamme mahdollisuuden osoittaa, näyttää, mikä on työmme lisäarvo. Lisäksi pyritään vahvistamaan tätä linkkiä. Siis tiedon kerääminen ja sitten päätösten tekemisen tukeminen. Tämähän on keskuksellemme tärkeää työtä. Keskeisin kysymys liittyy indikaattoreihin ja siihen, miten jäsenvaltioista saadaan tietoa. Tässä on erilaisia tilanteita. Jotkut indikaattorit ovat etän käytettäviä, siis tutkimukset, jotka kohdistuvat asukkaisiin. Ehkä joskus maasta tai toisesta ei ole uutta tietoa, koska tiedon keräämisen sykli – ei täsmää tämän raportointivuotemme kanssa, tai joissain tapauksissa sykliä on muutettu. Ja tässä minun on sanottava, että tärkeä huolestuttava seikka joissa maissa on yleinen kansallisen budjetin tilanne. terveyden osalta. Tämä on yksi potentiaalinen kysymys. Toinen voi liittyä siihen, mikä tiedon laatu tai se, miten kattavaa tieto on, tai menetelmään liittyvät kysymykset. Kolmanneksi, voi olla niin, että teknisesti tutkimus on ihan hyvä kuvaamaan kansallisen tason tilannetta, mutta kun menetelmä ei ole sama, ei voida verrata ihan suoraan muihin maihin tällaisen pohjalta. Ja sitten erityinen kysymys, joka liittyy tarjontaan liittyviin indikaattoreihin. Haluaisin muistuttaa siitä, että muutama vuosi sitten EMCDDA sai tehtäväksi Euroopanin kanssa arvioida tilannetta ja tehdä ehdotuksia siitä, miten voitaisiin parantaa ja vakauttaa näitä indikaattoreita. Mutta tässä on nyt kahtalaista kantaa. Ensinnäkin, kun tämä oli ennen vuoden 2008 suurta talouskriisiä. ja talousimmat kunnianhimoisen ehdotuksen ja muistan, että sillä hetkellä aikaisempi sisäoikeusasioiden pääosasto pohti, että ehkä vähän lisäbudjettia saataisiin tähän työhön, mutta talouskriisin jälkeen lopullinen tulos oli se, että kun lopulta puhut puhuttiin näistä tarjonnan indikaattorista. Jäsenvaltiot sanoivat, että haluamme ehdotuksen, mutta euroakaan ei haluta käyttää tähän hankkeeseen. Sama kanta Euroopan tasolla, joten tämä tarkoittaa sitä, että me parannamme indikaattoreita työmme kautta edelleen, mutta tässä luotamme kovasti EMCDDAn henkilöstöön ja joihinkin lisää joten parannus ja kehitys tahti näiden indikaattoreiden osalta ei ole niin ripeää kuin voitaisiin toivoa. Mitä sitten teemme? Me ensinnäkin annamme tukea menetelmän osalta koulutusta ja sen valtioihin Toinen tekijä on vuoropuhelu. Haluaisin sanoa esimerkiksi, että toukokuussa käytin tilaisuutta hyväkseni – ja keskustelin jäsenvaltioiden kanssa siitä, että EMCDDAlle ei saada kaikkia tarvittavia tietoja takavarikoista ja lähdemme jatkamaan tätä työtä. Tällaisia esimerkkejä on paljon. Ruotsi kutsui EMCDDAan auttamaan heitä parantamaan, ymmärtämään huumekuolemaindikaattoria Ruotsissa. Tämä on sellaista työtä, jota teemme jo. Pari muuta tekijää. Ensinnäkin olemme muuttaneet lähestymistapaa. Emme voi toistaa, emme voi käyttää samaa menetelmää tarjonnan indikaattoreiden osalta, kun on käytetty keskeisten epidemiologisten indikaattoreiden osalta. Se työ alkoi aikoinaan EU:ssa, mutta me olemme sopeuttaneet työtä ja menetelmä ottaa tämän huomioon. Ja lopulta lähes lopuksi, ennen kuin vastaan edustaja Kodan kysymykseen, minä uskon viraston johtajana, että jos emme halua menettää jäsenvaltioiden tukea investointia, meidän on tuotava vielä selkeämmin esiin se, mitä lisäarvoa työstämme on kansallisella tasolla. Tämä on keskeinen osa strategiaa, jota tällä hetkellä suunnittelemme. Sitten edustaja on kysymys. Ja edustaja on myös, mutta on kysymykseen ensin oikeastaan. En tiedä ihan täsmällisesti, mikä on selitys. En lähde sitä keksimään, kysyn henkilöstöltämme, mutta käsittääkseni, jos tämän asian nyt oikein olen ymmärtänyt, niin – HIV-tieto Portugalista tässä tilanteessa, kun oli historiallisesti korkea taso, niin se ei tarkoita sitä, että riskikäytös on niin merkittävä tässä edelleen. Mutta tarkistan tämän ja lähetän kirjallisen vastauksen, mutta minusta tuntuu, että se, että on ruiskujen vaihto-ohjelma, on tässä merkittävää, mutta riski vaihtelee Eli jos huumeiden käyttäjien kesken käytös paranee, niin silti tällaisia HIV-tapauksia esiintyi enemmän. Palaan siihen. Sitten edustaja Koraa. Ette varmaan kuvittele, että vastaan kyllä tai ei tuohon kysymykseen, mutta se mitä voin sanoa on seuraava. Ensinnäkin, kuten sanoin, pidän tärkeänä sitä, että virastomme antaa objektiivista tietoa siitä, mitä muissa maankolkissa tapa- maailmankolkissa tapahtuu Yhdysvalloissa tai vaikka Urukoissa. Siksi meillä on tämä uusi järjestelmä, joka aloittaa syyskuussa. Ja sitten toisaalta parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli on tärkeä. Uskon, että kuten Unkasin liepeillä New Yorkissa puhuttiin aikaisemmin, jos päästään – tilanteeseen, jossa 15 tai 20 osavaltiota Yhdysvalloissa laillistaa ja tuottaa laillisesti sitten kannabista, niin varmasti sillä on vaikutus ainakin poliittiseen keskusteluun ja siihen, miten pohditaan poliittisia vaihtoehtoja ainoastaan Yhdysvalloissa, mutta myös EU:ssa. Kolumbian presidentti jo keväällä sanoi, että hänen on hyvin vaikea rangaista – niitä, jotka viljelevät. Heillä, kun se on sallittua joissain Yhdysvaltain osavaltioissa. Pitäisikö tilanteen siksi muuttua Euroopassa? Enpä tiedä, en osaa sanoa, mutta keskustelu on tärkeää. Me jatkamme roolissamme ja toivon, että hoidamme tehtävämme vieläkin paremmin, jotta annamme teille kaiken tarvittavan tiedon tänne valikuntaan. Kiitos. Ähm. kiitoksia. Tässä on pieni virhe. Olisi pitänyt kääntyä komission puoleen ensin. Meillä on vähän aikaa, koska Ruva Makove ei ole vielä saapunut seuraava kohtaa varten. Onko tällä kärsivällisyyttä kuunnella komissiota? Onko se ok? Pyydän anteeksi, haluatko komissio puhua lyhyesti? Kiitos puheenjohtaja. Ei mitään ongelmaa. On mielelläni. Ja kiitän EMCDDn johtajaa puheenvuorostaan ja valiokuntaa tästä mielipiteen vaihdon järjestämisestä. Meillä on kaksi huomiota. Ensinnäkin, kun Tällaksi sanoi, komissio on hyväksynyt uuden ehdotuksen 29.8 ja siinä pyritään muuttamaan viraston seurantakeskuksen oikeusperustaa ja ottamaan siinä toiminnassa omiaan riskinarviointi ja varhaiset varoitukset. Tiedätte, että tämä on osa kompromissia, jota Live voi tukea, että voidaan ratkaista nämä ongelmat, jotka liittyvät uuden järjestelmän perustamiseen, jotka ovat olleet pitkäaikaisia ongelmia. Voimme etsisämme liveltä tukea tässä. Osa ratkaisua rahoitus näyttää, että komissio ensimmäistä kertaa kolme vuoteen ehdottaa EMCDDM-rahojen kasvua noin miljoonalla rahoituskauden viimeiseksi vuodeksi. Ja toivottavasti parlamentti voi tukea komission ehdotusta tarkistuksena sekä sen lainsäädäntöosaa että rahoitusosaa. Toinen nyt kommentti koskee huumepolitiikan kansainvälistä ulottuvuutta. On erittäin tärkeää. Huumepolitiikalla on kaksi alkaa sekä kansainväliset toimet ja EU-toimet, ja olla samaa mieltä rakomisen kanssa siitä, että Kiina on tärkeä. Se on toivottavasti kumppani tulevaisuudessa. Ja jos mahdollista, meillä pitäisi olla asianmukainen vuoropuhelu pitää kanssa. Ää, Kiina ei ollut samalla linjalla kuin EU-neuvotteluissa aikaisemmin. Meillä on vaikeita keskusteluja kuoleman tuomion ja hu- roolista ja 13 huumerikoksissa. Mutta kyseessä on maa, jolla tiettyjä piirteitä, se ei olisi kiinnistänyt keskustelemaan vaikeuksista tai kysymyksistä. Ja sen kanssa me, meillä on auttavat keskustelut ää, maasta ideologistamalla MPSstä, pyrkimästä sitten myöskin huumetta valmistuksessa käytettävistä aineista olemme myös keskustelleet. Kiitos, että keskustelitte tästä tärkeästä kohdasta ja kiitos kommenteista. Paljon kiitoksia, herra Husden. Täällä oli joku kysymyksiä, joita emme vastanneet. mutta se voidaan ottaa esille toisen kerran. Kiitos jäsenille ja delegaatiolle. Kiitoksia. So colleagues, um, we... Kollegat, voimme siirtyä nyt toiseksi viimeiseen kohtaan kuusi. Asianmukaisesta tietokannasta suoritettavan tarkistusten lisääminen ulkorajoilla. Sitten esittelijämme Rova Makovai ja kertoo kolmikantaneuvotteluiden tilanteesta. Rova Makovai, puheenvuoron teille. Um, dear colleagues, I would like to remind, uh, Hyvät kollegat, muistuttaisin, että tässä ehdotetaan Schengenin rajasäädösten muuttamista. Tällöin jäsenvaltioiden pitäisi systemaattisesti tarkistaa tietoja kolmansien maiden kansalaisista ja myöskin henkilöistä, jotka kulkevat vapaasti EU-ssa, siis myöskin EU-kansalaisia. Tämä koskee, kun he yrittävät rajoja. Mikäli kyse on uhasta turvallisuudelle tai jollekin jäsenvaltiolle. No, meillä on ollut paljon teknisiä ja muita kolmikantaneuvotteluita ja tässä nyt on poliittisesti neljä kiistanalaista kysymystä, joiden osalta neuvosto ei halunnut ollenkaan muuttaa kantaansa. Ja siellä on koko neuvosto samalla kannalla. Ensinnäkin se, että näitä tarkistuksia olisi yhtä lailla maa, meri ja ilmarajoilla – valtio, valiokunnassa päätettiin, että myöskin ilmarajoilla nämä poikkeukset ovat mahdollisia. Neuvosto haluaa pitää kiinni komission tekstistä, eikä halua tällaista poikkeusta missään tapauksessa ilmarajoille. Ja siksi on ehdotettu, että olisi kuuden kuukauden aika, jolloin lentokentille toimitetaan nämä tarvikkeet eikä mitään muita poikkeuksia, paitsi maa- ja merirajoilla. Komissio piti kiinni kannastaan kuitenkin tässä asiassa. Ja sitten toinen asia, kohdennetut tarkistukset ja niiden perusteet. neuvosto on samalla kanalla kuin komissio, eli että olisi kohdennettuja tarkistuksia tietojen pohjalta tietyistä henkilöistä, yksilöistä, ainoastaan jos se ei vaikuta suhteettomasti asiakasvirtoihin. Eli ainoastaan, jos asiaan ei voida puuttua muuten, niin silloin voidaan luopua systemaattisesta tarkistuksesta ja tarkistaa ainoastaan henkilöitä, joista on saatu tietoa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa näitä kohdennettuja tarkistuksia, kun ne katsovat, että systemaattiset tarkistukset saattavat suhteettomasti yleisesti ottaen vaikuttaa lentokentän toimintaan. Eli tätä on vaikea ennakoida, mutta tämä nyt oli tämä yleinen sanamuoto. Ja sitten asianomaisten tietokantojen tarkastelu. Tekstissä viitattiin kansallisiin tietokantoihin. Neuvosto on kuitenkin komission kannalla ja sanoi, että pitää olla myöskin kansalliset tietokannat Schengen-tietokannan lisäksi. Sitten tämä raukeamislauseke. Libe-valiokunnassa hyväksyttiin tarkistus, joiden, jonka mukaan asetus sitten raukeaa viiden vuoden kuluttua astuttuaan voimaan. Neuvosto vastustaa tätä voimakkaasti. Eli näistä asioista johtuen etesimme, etenimme hyvin vähän poliittisessa kolmikantaneuvottelussa. Ja meidän täytyy nyt tämä tehdä. Nyt on jo liian myöhäistä tehostaa vartiointia lentokentillä. Eli niin ehkä kollegoilla on jotain lisättävää. Kiitos. Kiitoksia tuosta kertomuksesta. Arvostamme sitä. Haluatko varjastelijat puhua? EPP esitteli ensin. Uh, thank you. I would like to thank Mrs. Mac- Kiitos. Kiittäisin edustaja Makoveita, komissiota ja neuvostoa siitä, että yhteistyö on rakentavaisessa hengessä tehtävä tällä hetkellä. Useita tapaamisia on jo ollut teknisellä tasolla – poliittisissa kolmikantaneuvotteluissa neuvotteluiden aikana on teknisiä konsepteihin liittyviä eroavaisuuksia, erityisesti kun katsotaan rajoja kohdennettuja tarkastuksia, tietokantojen käyttö ja nämä sunset-lausekkeet. Jotain edistystä on tapahtunut, mutta kuitenkin haluaisin painottaa sitä, että konsensusratkaisu tarvitaan mahdollisimman pian. Erityisesti pitäisi huolehtia EU-kansalaisten turvallisuudesta ja siitä, että hoidetaan ulkorajat EU-ssa. EPP haluaa tukea tehokasta ratkaisua, joka mahdollistaa sen, että asetus voi tulla voimaan lyhyellä aikavälillä. EPPnä olemme valmiita tekemään yhteistyötä tämän suuntaiseksi. Siksi Siksi tarvitaan joston mahdollisuutta kaikilta, jotta saamme sopimuksen, joka mahdollistaa etenemisen. Kiitos. Very much, Barbara. Any other, uh, kiitos, Barbara. Alkoiko mun varjastille puhua? Ja se kiitos, Rava Makovei. Yksi lause vielä. Olen täysin samaa mieltä kollegan kanssa, että tämä on kirjallinen asia – Ja vähän halunneet hyväksyä tämän ennen lamaa neuvostoa, kun se pitäisi ostaa jotain joustavuutta, jotain halukkuutta hyväksyä tämä asetus, joka on tärkeää kansalaisten turvallisuudelle. Paljon kiitoksia. Kiitos päivityksestä ja nyt kohta seitsemän. Euroopan raja- ja rannikkovartijajärjestelmä. Katson EPPn koordinaattorin suuntaan. Oletko sinä puheenvuorossa? Kiitos, arvostamme sitä. Kohta seitsemän. Euroopan raja- ja rannikkovartijajärjestelmä Artis Fabrics on esittelemättä EPPn koordinaattori Monika Holmaier ystävästi kattaa sen. Tässä on työjärjestyksen 231 artikla 3 kohdan mukainen oikeusun käsittely. Me äänestimme tekstistä heinäkuussa kolmikantanäyttelyn jälkeen. Nyt meillä on oikaisu, oikaisun käsittely. Herra Pavliksi ei pääse paikalle. Orava Holmeyer puhuu hänen puolestaan, olen iloinen, tähän hän paikalla. Monika, kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos oikein paljon hyvät kollegat. Artis Pabriks pahoittelee, ettei hän voi olla täällä paikalla, joten minulla on kunnia lukea hänen kannanottonsa. Esittelijä haluaisi ensinnäkin kiittää uudestaan kaikkia varjoesittelijöitä, neuvonantajia, sihteeristöä ja ja juristilingvistejä. Loista työtä on tehty tämän kriireisen projektin kanssa. Kaikki katseet ovat kääntyneet meihin ja me olemme tehneet kovan paineen alla työtä ja saaneet ajoissa tämän lainsäädäntötyön päätökseen. 6. heinäkuuta Euroopan parlamentti äänesti Euroopan rajarannikkovartioston puolesta, mutta kuitenkin aihe käsiteltiin niin nopeasti, että äänestys tehtiin tekstistä, josta poliittisesti vain sovittiin neuvon neuvottelijoiden kesken. Tämä on tavallista sellaisissa tapauksissa, jossa määräaika on niin lyhyt, eli otetaan mukaan tällainen oikeudellinen juridinen jälkitarkastelu. Äänestyksen jälkeen juristilingvistit ovat tarkastelleet tarkkaan tätä tekstiä, jotta siitä saataisiin oikeudellisesti korrekti. Esittelijän tyytyväinen juristilingvistien työhön ja usko, että oikaisu on korrekti ja oikea ja heijastelee poliittista sopimusta, joka tehtiin. Nyt komission on huolehdittava siitä, että nopeasti saadaan logistiikka ja inhimilliset voimavarat käyttöön. Myös jäsenvaltioiden on täytettävä velvoitteensa nopeasti. Tämä Artis Fabriksin viesti Sydämestä kiitokset jälleen kaikille, jotka olivat tässä mukana tässä työssä ja liven sihteeristölle myös kaikille osallisille. Kiitos. Monica, thank you again for being here. Kiitos Monika. Saamme käsitellä tämän tärkeän kohdan. Kollega, minun täytyy lukea tämä teksti ja tästä tulee pöytäkirjaan Monikan puheenvuoron jälkeen. Jos ei ole mitään vastalauseita valiokunnassa, voimme katsoa, että oikea, käsittely korjassa vihreä yrittävästä ilmoitan täysistuntopalvelulle päivän tuloksesta ja oikeus tehdään säännön 31 mukaisesti. Tätä käsitellään 14. syyskuussa ja allekirjoittaminen tapahtuu samana päivänä Strasbourgissa julkaisu olisi 16.9. Ja tarkistus on täysistunnossa ensi viikkona. Kiitoksia Monika. Ketä sä tarvitset tuota tiedonautoa. Se on kohdan seitsemän loppu. Kohta kahdeksan muut esille tulevat asiat. Jos niitä ei ole, seuraava kokous on kohdan yhdeksän mukaisesti 12. syyskuuta kello 19, jolloin kuulemme turvallisuusunionista vastaavan komissaariehdokkaan Sir Julianin Kingin kuuntelemme San Julian Kingia. Kiitoksia.